epäonnistuja, se ei olisi koskaan toiminut. Ja meidän poliittinen reaktiomme tähän on se, että me vedämme takaisin koko ehdotuksen. Eh, a conclusione della discussione. Kiitos yhteenvetona tästä keskustelusta. Neljä päätöslauselmaehdotusta on jätetty keskusteluun tällä havaa lopetettu. Äänestämme tänään tästä kello 12 esityslistalla on seuraava suullinen kysymys komissiolle, jossa puhutaan EUn ja Etelän yhteismarkkinoiden eli Merkkosuurin välisten kauppasuhteiden nykytilanteesta. Annan välittömästi puheenvuoron laatijalle edustaja Mora eräille viisi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä on kysymys kansainvälisestä kaupasta ja ja kun olen Inta, valiokunnan puheenjohtajana olen myös täällä äänitorvena tälle kysymykselle, joka tulee lähe suoraan Inta-valiokunnasta, kun neuvot, kauppaneuvottelut Meukosuuron kanssa käynnistettiin virallisesti EUn ja Merkkosuurin huippukokouksessa vuonna 2010 sen jälkeen, kun ne olivat jäädytettynä useiden vuosien ajan. Tarkoituksena on neuvottaa kattava kauppasopimus. Sen jälkeen on pidetty yhdeksän neuvottelukierrosta. Tähän mennessä on keskitytty toistaiseksi vain sopimuksen normatiiviseen osaan, eikä ole vielä määritelty mitään päivämäärää markkinoille pääsyä koskevien tarjousten vaihtamisesta. Ajankohta ei ole vielä vahvistettu. Eli ilman tätä ei ole mitään todellista neuvottelua. Voisiko komissio kertoa yksityiskohtaisesti EUn ja Merkosuorin kauppaneuvottelujen nykytilanteesta? koska on kulunut jo kaksi vuotta, yli, vu, yli, vuotta, yli kaksi vuotta siitä, kun tämä neuvottelu käynnistettiin uudestaan assosiaatiosopimuksesta. Voisiko komissio kertoa, mitkä ovat nykyisin merkittävimmät esteet, jotka ovat ilmenneet neuvotteluissa? Voisiko komissio tehdä selkoa, mitkä ovat jo niin Merkosuuden seuraa ministeritason kokouksen päätavoitteet ja mitä tältä kokouksilta odotetaan? Tämähän pidetään tammikuun lopulla 2013 Santiago de Chilessä. Tämä oli suoranaisesti minun kysymykseni teksti. Nyt haluaisin kysyä ihan henkilökohtaisesti muutama asia. EU on keskeinen Merkosurin kauppakumppani, 20 prosenttia kokonaiskaupasta, eli se on suuri investoija alueella – tärkeitä ulkomaisia investointeja 200 miljardia euroa. Mercosur on EUn yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista. EUn vienti tälle alueelle on noussut todella huomattavasti viime vuosien aikana. Se on, se on siirtynyt vuodesta 2007 noin 45 miljardiin vuonna 2011. Tämä on ollut todella tuntuva nousu. Näin ollen nämä tiedot, luvut osoittavat, että on, olisi erittäin aiheellista saada kauppasopimus EUn ja Merkosurin välille, koska kasvukapasiteetti molemmilla osapuolilla on todella valmista ja tuntuvaa. Kuitenkin tämä vaikuttaa Tämä vaikuttaa nyt siltä, että tämä ei ole laisinkaan yksinkertaista neuvottelut on keskeytetty sen ja äh, sen jälkeen, kun saatiin e, menestystä ja sitten ne käynnistettiin uudestaan ja nyt ne ovat jälleen pysähdyksissä. Mutta kuitenkin molemmilla osapuolilla on aina ollut valmiutta käydä neuvotteluja, mutta tällä hetkellä tilanne on aika tahmea. Merkosurmaat ovat sitä vielä tällä hetkellä, että tilanne on vaikea, protektionistiset toimenpiteet, ja joidenkin maiden kannanotot ovat täysin vastakkaisia neuvottelujen uudelleen käynnistämiselle, joten Merkosuur ei nyt an, lupaa mitään hyvää tälle kauppaneuvottelulle, joten tästä on tullut alueena nyt mm, sen tyyppinen, että se kääntyy enemmän sisäänpäin. Ja Latinalaisessa Amerikassa on kuitenkin tietynlainen jakolinja vallalla – Kolumbia, Meksiko, Peru, Chile ovat ilmaisseet halunsa avautua enemmän Euroopan suuntaan. Kaikilla näillä mailla on sopimukset jo allekirjoitettuna Mercosur, Argent, eli Argentiina jäävät, Mercosumaista Argentiina jäävät tämän prosessin ulkopuolelle. Tämä synnyttää vaikeuksia ja se myös halvannuttaa neuvottelut EUn kanssa. Tämä voinee tarkoittaa sitä, että näkymät eivät ole lupaavia. Sen takia täytyisi komission selvintää tälle parlamentille, eikä tässä nyt ole mitään taka-ajatuksia tai minä haluaisin vain tietää yksinkertaisesti, tietää, mikä on teidän näkemyksemme perspektiivoista. Aiotteko te jatkaa, onko teillä halua jatkaa näitä neuvotteluja? Onko mitään pientä toivon pilkahdustakaan näkyvissä, että saadaan ne hyvän loppupäätökseen? voiko EU tehdä jotain, muuttaa tilannetta, muuttaa asetelmia ja saada aikaan sen, että kumppanimme Merkosuurissa myös muuttavat asennoitumistaan siten, että neuvottelut saadaan käynnistettyä ja päästään johonkin tulokseen. Ei tässä pidä jo joutua harhakuvitelmien valtaan, että asiat muuttuvat itsestään ja me tässä menetämme resursseja, joita EU voisi hyödyntää ja molemmat osapuolet menettävät resurssien hyödyntämisessä. Komissaario tässä on kyse erittäin tärkeästä keskustelusta EUlle ja varsinkin Merkosuurille ja meidän täytyy todella suhtautua siihen vakavasti. Kiitokset esittelijälle. Puheenvuoron saa nyt komission jäsen de Gucht. Mr. President and honorable Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Reiluuden nimissä voitaisiin sanoa, että eu neuvotteluissa ei ole edistytty siinä määrin, kun Euroopan komissio olisi toivonut. Hyvää työtä on tehty aivan varmasti sen jälkeen, kun neuvottelut lähtivät uudestaan liikkeelle vuonna 2010 Mercosur itse ajoi tätä, mutta tähän mennessä neuvotteluissa on keskitytty lähinnä normatiiviseen osaan sopimusta, eli perusperiaatteista säännöistä, jotka luovat pohjan sitoumuksille puolisesti avata markkinoitaan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja arvokasta menestystä on saatu aikaiseksi esimerkiksi alkuperämerkinnöistä ja investoinneista palveluihin, mutta vielä ei ole päästy keskeisimpiin kysymyksiin, nimittäin lisäpääsyyn, joka on annettava vastavuoroisesti investoinnille, maataloustuotteille ja julkisille hankinnoille. Tariffien leikkaamisen kautta tai muiden kaupan esteiden purkamisen kautta. On selvää, että nykylähestymistapa on nyt kohdannut rajansa. Näin todettiin molempien neuvottelu- ja osapuolten puolelta viime neuvottelukierroksen yhteydessä – on esitetty, että parasta olisi nyt vaihtaa markkinoille pääsy ehdotuksia tuotteiden palveluiden investoiden julkishankintojen osalta, mutta vielä ei ole pystytty vastaamaan meille siitä, miten voitaisiin vaihtaa näitä tarjouksia markkinoille pääsystä. Ensin on tarkoitus neuvotella korkeammalla tasolla. Osallistun Merkosuun vastapuolen kanssa CELAC EU huippukokoukseen 20. päivä tammikuuta 2013. Meidän on muistettava, että Merkosurin sisäinen tilanne on melko monimutkainen ja sillä on vaikutuksia neuvotteluiden etenemiseen. Ensinnäkin kysymyksenä on se, kuka on Merkosurissa, kuka Merkosurin ulkopuolella. Paraguayn minen ulkopuolelle Venezuelan hidas edistyminen ja mahdollinen laajentuminen Boliviaan saattaa hidastaa lisätöitä, mutta ei ehkä merkittävästi meidän mielestämme. Jos poliittista tahtoa on, Merkosurin ratkaisut varmasti löytyvät. Toiseksi Merkosurin osissa halutaan hyväksyä protektionismin toimia, ja tämä saattaa osoittaa, että poliittista tahtoa ei ole riittävästi markkinoiden avaamiseksi – käytän ministerikokouksessa tilaisuutta hyväkseni saadakseni käsityksen tilanteesta ja olla yhteydessä merkosurkumppaneihin niin, että kaikki voivat sopia siitä, mitä tarvitaan, jotta neuvottelut voivat edetä. Puhemies, arvon jäsenet, riippumatta vaikeuksista EU on edelleen sitoutunut neuvotteluihin joiden tavoitteena on tasapainoinen kattava sopimus Merkosurin kanssa. Tästä voisi olla suurta hyötyä molemmille osapuolille. Kriisin aikana on huolehdittava siitä, että kasvun mahdollisuuksia on kansalaisia yrityksille. Parlamentille varmasti kerrotaan, kun jatkokehitystä nähdään. Valmistellessani huippukokouksen yhteydessä järjestettäviä kokouksia olen keskustellut kollegoiden kanssa alueella – No minun käsitykseni on se, että kyllä siellä on vaikeuksia tehdä ehdotuksia, ponnisteluita sitä kautta. Luultavasti tätä ei tehdä nopeasti pari viikon sisällä, mutta samalla halutaan, että neuvottelut jatkuvat, koska he näkevät, mitä poliittisia vaikutuksia sillä on. Mutta siellä on nyt päätettävä, joko lähdetään vapaakauppaneuvotteluihin, sitoudutaan niihin. Ei se helppo ole, ei se ole helppoa meillekään tehdä näitä ehdotuksia. Tai sitten lähdetään protektionismin tielle ja he voivat valita. Molempia vaihtoehtoja ei voi valita. Euroopan unionissa lähiviikkoina ja kuukausina pitää päättää, mitä teemme. Painostammeko edelleen, odotammeko vai lähdemmekö toimii VTOn kautta? Itsestään selvää on se, että useiden toimien osalta Mercosurin jäsenvaltiot ovat lähteneet toimiin Argentiinassa, ei ainoastaan Argentiinassa kuitenkaan, kyllä muillakin pitää päättää pian palveluista, joten me olemme lähellä nyt päätöksen hetkiä, mutta toisaalta meidän pitäisi päästä hyvään sopuun ja päästä eteenpäin ensi viikon huippukokouksessa. Ja totta kai, jos niin toivotte, raportoin siitä takaisin teille mahdollisimman pian. Kiitos. Sydämiset kiitokset komission ja sen ryhmien nimissä. Puhujat ensin. Edustaja Salafranca. Kiitos, hyvä puhemies, arvoisa komissaari, hyvät edustajat. Tämä keskustelu tulee hyvään ajan. Jos ajattelemme aikataulua, kun taas EU-selakokous e pidetään ensi viikolla Chilessä Santiagossa. Jos katsaus, teemme yleiskatsauksen tilanteeseen, niin Meksikolla ja Chilellä on assosiaatiosopimus, joka on tuottanut hyviä tuloksia. Joulukuussa parlamentti hyväksyi tämän monipuolisen monenkeskeisen assosiaatiosopimuksen Keski-Amerikan maiden kanssa. Kuubassakin asiat liikahtavat eteenpäin ja nimenomaan tämän Madridan huippukokousta ennen minä voin tämän parlamentin esittelijänä, assosiaatiosopimuksen esittelijänä minä pystyin vierailemaan paikan päällä pystyäkseni käynnistämään neuvottelut uudestaan. Komissaari sanoi, kuinka suurta e-, intressiä EUlla on saada tämä tasapainotettu sopimus, kunnianhimoinen sopimus toteutettua. Tämä minä haluaisin kysyä teiltä nyt kuitenkin, hyvä komissaari, koska te viittasitte Merkkosuurin poliittiseen tilanteeseen. On ihan totta, kun neuvottelut käynnistetään uudestaan, niin molemmin jopa Merkosuurin puolelta ei ole pystytty antamaan mitään konkreettista tarjosta pöydälle, joka vastaisi edellisen neuvottelukierroksen tarjosta. Mehän tiedämme, että Paraguayssa on kriisi. Venezuelan mukaan sisällyttäminen tähän prosessiin, te tiedätte komissaari, että että tässä on kyse ainakin 10 prosentin ero, jos ajattelemme näitä markkinoille koskevien tarjousten vaihtamista ja siihen sisällistyviä tuotteita. Jos me ajattelemme merkkosurmaita, niin voisimme päästä sopimukseen, mutta jos pääsemme tähän sopimukseen, niin kuin te tässä sanoitte ja toivotte, jos löytyy poliittista tahtoa, Mit, jos ei löydy poliittista tahtoa, niin mitkä olisivat vaihtoehdot? Olisiko toivottavaa saada tämä sopimus niiden maiden kanssa, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa? ta- tehdä konkreettisen tarjouksen, tarjota sitä pöydälle. Brasilia, Paraguay ja Uruguay on kyseessä. Silloin kun löytyy tahtoa, niin silloin voi päästä eteenpäin tiellä. Paljon kiitoksia. Edustaja Susta. Presidente, signor commissario, onorevoli colleghi. Kiitos ähm, puhemies, komission jäsen. Arvon kollegat, me halusimme INTA-valiokunnassa keskustelun parlamentissa aiheesta. Mielestäni on hyvin tärkeää, että ennen tätä huippukokousta tästä puhutaan ja ajatellen varsinkin Eurolat-kokousta Santiago de Chilessä muutaman päivän kuluttua, niin olisi todella hyvä, että Euroopan parlamentti ottaisi kantaa asiaan. Me tiedämme, että tässä ei ole kysymys ainoastaan kaupasta, vaan äh, suhteet Latinalaisen Amerikan ja Euroopan välillä ovat äh, asia, joka äh, vaikuttaa Euroopan suhteisiin myös muiden Atlantin valtojen kanssa. Tässä hyvin kilpailevassa maailmassa Eurooppa tarvitsee strategisia kumppaneita ja Euroopan unionilla on hyvin suuri intressi siinä, että saamme hyvät suhteet tähän maailmanosaan niin, että voisimme luoda suurimman mahdollisen ajateltavissa olevan vapaakauppa-alueen. Me tiedämme, mitä esteitä tässä on. Ne eivät tule EUn puolelta ja arvostan kovasti sitä, mitä komissio on tehnyt ja arvostan kovasti myös tätä eh, informaatiota informoimista, mitä komissio on parlamentin suuntaan tehnyt. Mutta meidän täytyy olla hyvin päättäväisiä työssämme esimerkiksi Argentiinan suhteen, mutta ei meidän tule kuitenkaan unohtaa niitä protektionistisia toimenpiteitä, joihin Brasilia on taas sitten ryhtynyt. Ja tämä on nyt suuri este. Tässä on siis kysymys poliittisesta strategiasta, ja tämä on osa kauppapolitiikkaa. On tärkeää, että parlamentti osoittaa haluavansa tukea sitä, että neuvottelut käynnistetään uudelleen. Kiitos, edustaja Kasak. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. За съжаление... Hyvät, hyvä, arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. On todella valitettavaa, että ei ole pystytty edistymään tässä vapaakauppasopimusneuvottelussa EUn ja Merkosurin välillä, koska ne ilmeisesti poliittista tahtoa ei ole ollut riittävästi. Jotkut valtiot ovat ryhtyneet sääntelytoimenpiteisiin, ovat ryhtyneet rajoittamaan vientitoimintaansa ja niin edelleen. Öö, Nämä ei automatisoidut lupamenettelyt tulevat maksamaan erittäin paljon eurooppalaisille 45 miljoonaa euroa. Nyt on kuitenkin lyhdytty valvomaan energiasektoria ja se on pitänyt kiinni sitoumuksistaan taistellakseen protektionismia vastaan. Mutta on, tässä on kuitenkin kyse negatiivisesta viestistä ulkomaisille sijoittajille. Kielteisistä aspekteista huolimatta pitää huomata positiiviset seikat. Nämä kaksi aluetta ovat valmiita noudattamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Ja on sanottava, että tällä sopimuksella tulee olemaan vaikutuksia. Me muut liberaalit olemme sitä mieltä, että ihmisoikeudet ja demokratia demokraatti ja ekologiset demokraattiset normit ovat olennainen osa tätä sopimusta. Jos EU voi harjoittaa integroitua politiikkaa ja puolustaa taloudellisia etujaan, ja peräänkouluttaa demokraattisia arvoja, niin sillä pitäisi olla tiukempi kanta seuraavassa huippukokouksessa EUn e ja Eurolatin seuraavassa tapaamisessa. Sen takia me toivomme, että lähestymistapa olisi avoimempaa ja jäsennellympää, jotta voitaisiin poistaa kaikki olemassa olevat esteet. Sydämiset kiitokset. Edustaja Greese. Hyvät kollegat, kymmenen vuotta on käyty neuvotteluja. Kymmenen vuotta sitten käynnistettiin Merkosurin kanssa neuvottelut. Meillä on sopimukset Kolumbian ja Perun kanssa ja Väli-Amerikan kanssa. Samat neoliberalismin reseptit ovat pöydällä totaalinen epätasapaino näiden kahden alueen välillä. Yhtäältä on tuonti raaka-aineista, maataloustuotteista ja siinä meillä on tietty visio latinalaisesta Amerikasta, joka on Euroopan viljaaitta ja se mitä se merkitsee näiden kahden alueen maanviljelijöille. Toisaalta taas vienti raaka-aineista, palveluista ei ole kyse mistään kehityksestä, jota me toivoisimme. Tänä päivänä meille tarjotaan äh, nopealla tahdilla tehtyä päätöslauselmaesitystä. Ensi viikolla pidetään huippukokous. Minun ryhmäni ei puolla tätä päätöslauselmaa. Varmasti huomasitte, että jo sen lukuisat, ne lukuisat poliittiset mullistukset, jotka, joita on ollut täällä alueella, Merkosuurin alueella on ollut lukuisia vallankaappauksia. Me haluaisi, Bolivia, Chile ovat tulossa täysivaltaisiksi jäseniksi, Peru, Ecuador ovat assosiaatiojäseniä. Meillä on tämä taulukko edellisämme, mutta yhtäältä neuvottelut ovat pysähdyksissä, toisaalta taas syvälle käyvät poliittiset muutokset tuolla maan osalla. Lainsäädäntöprosessi, minä olen mietinnön laatijana biopiratismissa minä olen erittäin suurella mielenkiinnolla seurannut lainsäädäntöprosessin etenemistä joissakin maissa, esimerkiksi Brasiliassa teollisia tekijänoikeuksista. Tai, hyvät kollegat, alueellinen tasapaino kehittyy erittäin nopeasti. Neuvottelut, neuvottelujen pysähdyttäminen on, ei ole produktiivista. Meidän täytyy saada neuvot, meidän täytyy saada tasapainotettu neuvottelu eteenpäin. Se on itsestään selvää. Meidän täytyy käydä neuvottelupöytään uudestaan hyvien neuvottelukumppaneiden kanssa. Kiitos kollega. Seuraavana edustaja McClarkin. Colleagues, the potential benefits. Hyvät kollegat, potentiaalinen etu, mitä me saamme EU- ja Merkosuurin sopimuksesta, ovat valtavat, koska markkinat ovat niin suurit. Mutta on ikävä, että me emme ole päässeet eteenpäin kuitenkaan kolme vuotta sen jälkeen, kun nämä äh, sopi- sopimusneuvottelut aloiteltiin. Molempien osapuolien täytyy olla valmiita avaamaan markkinansa molempia hyödyntävällä tavalla. Ja sen vuoksi tuomitsenkin protektionismin, joihin muutamat maat ovat ryhtyneet Mercosur-alueella. Esimerkiksi systemaattisesti rikotaan VTOn sääntöjä muun muassa Argentiinassa. Ja eh, VTO pitäisikin eh, tässä antaa oikeus EUlle. Eh, e Me olemme esimerkiksi kunnioittaneet Ison-Britannian oikeutta Falklandin saarien suhteen. Eli ei ole hyväksyttävä, että Argentiina sen vuoksi on vaikeuttanut brittiyritysten toimintaa. Ja sen vuoksi pyydänkin eh, tukea eh, Euroopan parlamentilta tällaisia toimia vastaan. Monet kiitokset, kollega Dartmoor. Kiitos puhemies. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni puhua Brasiliasta, jonka BKT on 2,48 triljoonaa dollaria. Verrattuna yhdistyneen kuningaskunnan 2,43. Näin voidaan laskea, että yhdistyneen kuningaskunnan talous on 97 prosenttia Brasilian talouden koosta. Kaupasta 37 prosenttia Brasilian kaupasta on muiden maiden kanssa latinalaisessa Amerikassa. Tämä on hyvin verraltavissa yhdistyneen kuningaskunnan 40 prosenttiin kauppa, jota käydään EUn kanssa. Tässä on kriittinen ero kuitenkin Brasilian ja yhdistyneen kuningaskannan kanssa, koska kukaan, ei todellakaan kukaan Brasiliassa arvioi, että Brasilian 37 prosentin kauppaosuus Mercosur-maiden kanssa olisi minkäänlainen syy ylipäätään lähteä poliittiseen unioniin Brasilian kannalta. Päinvastoin yhdistyneessä kuningaskunnassa ammattipoliitikot perinteisistä puolueista – jauhavat jatkuvasti, että yhdistyneen kuningaskunnan 40 prosentin kauppa EUn kanssa, joka on muuten alijäämäistä, mutta menemässä väärään suuntaan laskemaan päin, on itsessään kunnollinen oikeutus, jotta Britannia lähtisi poliittiseen union EUn jäsenvaltioiden kanssa. Tämä argumentti yhdistyneen kuningaskunnan kautta on, kannalta on outo, onto ja täysin kesken keksitty ja mielelläni palaan tähän myöhemmin. Kiitos, kollega Schulz. Puhemies, komission jäsen. Nämä prosessit latinalaisessa Amerikassa ovat eh, merkittäviä myös globaalisesti. EU pitäisi suhtautua rakentavasti tähän. Mercosur, on hyvin merkittävä latinalaiselle Amerikalle. Meidän kumppanimme, kuten te sanoitte, on meidät mukaan tähän historialliseen prosessiin niin, että saisimme aikaan oikeudenmukaisen sopimuksen. Pidän sen vuoksi erittäin hyvänä sitä, että EU, Brasilia ja muut Mercosur-valtiot ovat yksiselitteisesti sopineet yhteistyöstä ja neuvotteluista, jotta oltaisiin mukana myös äh, kehittämässä Dohan neuvos, äh, neuvottelukierrosta. Mutta kysymys ei saa olla vain siitä, että EU hakee omia kauppaetujaan tässä ja voittoja. Tällä vuosituhannella täytyy äh, huolehtia siitä, että me yhdessä huolehtimme globaalisesti esimerkiksi koulutuksesta, tutkimuksesta, köyhän ja nälän voittamisesta ja kauppayhteistyöstä. Minun ryhmäni äh, haluaa, kuten aikaisemmin, äh, sen, että äh, esimerkiksi Eurooppa ei rohmua raaka-ainemarkkinoita sieltä. Argentiina ja Brasilia ovat tehneet selväksi oman kantansa ja tuoneet oman poliittisen näkökantansa esiin. Ja meidän täytyy tämä myös, tätä myös kunnioittaa. Kiitos kollega. Edustaja Dons. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tähän mennessä neuvottelut eivät ole olleet menestyksekkäitä ja totta kai olemme kiitollisia tänä aamuna komission jäsenelle, joka päivittää tietojamme – siitä, missä nyt mennään. Komission jäsen annoitte ymmärtää tänä aamuna, että neuvottelut pian pääsenevät tilanteeseen, jossa on päätettävä siitä, vaihdetaanko tarjouksia markkinoille pääsystä palveluiden, tuotteiden ja julkisten hankintojen osalta. Haluaisin muistuttaa siitä, minkälainen vaikutus kauppasopimuksella voi olla Pohjois-Irlantiin ja muihin maihin, jotka ovat riippuvaisia – maataloudesta ja erityisesti naudanlihasektori voisi kärsiä. Tämä voisi maksaa EUn maataloudelle jopa 13 miljardia euroa. Se on korkea hinta todella maksettavaksi. Komission jäsen, toivoisin, että voitte vakuuttaa minut tänä aamuna siitä, että maataloutta ei uhrata, kun lähdette tekemään päätöksiä markkinoille pääsystä tarjouksista tässä yhteydessä. Alustavassa puheenvuorossanne sanoitte, että haluatte tasapainossa olevan reilun kattavan sopimuksen Merkosuuden kanssa. Voitteko vakuuttaa minut ja edustamani maanviljelijät Pohjois-Irlannissa siitä, että tiukoissa talousoloissa, joissa nyt eletään, kun rehun hinta nousee, sama joudutaan myymään samaan hintaan kuin aikaisemmin, saadaan ehdotus, jossa otetaan huomioon myös ruuan tuotannon hinta, että suojelette Pohjois-Irlannin maanviljelijöitä ja maanviljelijöitä kautta EUn. Kiitos kollega. Nyt yksittäiset puhujat ensin. Kollega Fjellner. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa sanomalla, että minua ilahduttaa se, että Euroopan parlamentti ottaa nyt kantaa nähtävästi näiden neuvotteluiden käynnistämisen puolesta. Tosiasia on kuitenkin se, että vahvistamme, jos vahvistamme meidän suhteitamme Merkosuriin, niin se on meille hyväksi, koska näillä markkinoilla on 800 miljoonaa kuluttajaa. Tämä on hankalaa. Näitä hankaluuksia ei pidä aliarvioida. Ikävä kyllä, maatalousalueella Euroopassa on protektionismia, mutta sen lisäksi Etelä-Amerikassa on erittäin paljon protektionismia teollisuuden alalla. Mutta juuri siksi minä uskon, että näillä neuvotteluilla voisimme saavuttaa paljon. EU ja Etelä-Amerikka täydentävät toisiaan EU on Etelä-Amerikan tärkein markkina nimenomaan maataloustuotteille ja sitten taas teollisuustuotteet toisinpäin. Eli tätä kautta olisi mahdollista saada halvempaa, halvempia elintarvikkeita kuluttajien lautasille. Nythän on niin, että ne neuvottelut, jotka johtavat suurimpiin taloudellisiin voittoihin, ovat yleensä ne, jotka ovat kaikkein hankalimpia viedä päätökseen. Olisin iloinen, jos meillä olisi jonkinnäköinen suunnitelma B myös koska me teimme saman ASEANin kanssa aikoinaan. Me totesimme, että oli vaikeaa käydä yks, yhtä neuvottelua koko alueen kanssa, joten eikö olisi mahdollista irrottaa yksi maa tästä pois, jos nyt neuvottelut seisovat paikoillaan. Esimerkiksi Brasilian. Mehän tiedämme, että Brasilialla on kaikkein suurimmat voitot sekä Euroopalle, mutta että he tarvitsevat myös meidän tuotteitamme. Joten jatkakaa tiukkoja neuvotteluita, mutta pitäkää mielessänne myös suunnitelma B niin, että emme jää polkemaan paikoillemme. Kiitokset kollega Bent Lange. Jetzt. Also, Herr Präsident. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minusta tälle keskustelulle on kolme tekijää. Kyllä, haluamme antaa viestin, että me haluamme yhteistyötä Merkosuurvaltioiden kanssa. Meillä on monia yhteisiä arvoja. Herra Scholz viittasi yhtenäisyyteemme taistella työttömyyttä köyhyyttä vastaan, niin kuin tehdään nyt Brasiliassa. Taloudellisia yhteyksiä on paljon. Me haluamme sopimuksen, me haluamme läheistä yhteistyötä. Sen tulisi olla yksi viesti tästä keskustelusta. Toiseksi pitäisi selkeästi myös sanoa, että meidän pitää nyt katsoa, miten neuvottelut voivat jatkua. Yksi asia on se, että tarkkaan pohditaan sitä, mitkä maat oikeastaan haluavat tässä neuvotella EUn kanssa. Bolivia, Ecuador mukaan vai ei? mikä on muiden maiden tilanne. Tämä asia on nyt ratkottava nopeasti. Nopeasti on myös selvitettävä se, mitä sisältöjä neuvotteluissa käsitellään, mitä neuvottelukoriin kuuluu. Ei voi ajatella, että Euroopan puolelta esitettävät vaatimukset ja se, mitä Mercosur voi tarjota, ovat liian kaukana toisistaan. Tässä pitää siis valikoida, mistä neuvotellaan ja nopeasti. Ja sitten sovittava joko kyllä tai ei. Mutta ei voida sallia sitä, että neuvotteluprosessi jatkuu vielä toista kymmenen vuotta. Kiitos. Kiitos, edustaja Renate Weber. Hän ei ole paikalla tällä hetkellä. Edustaja Vlasak. Předsedo, pane komisaři, myslím, že si zde můžeme otevřeně říci puhemies, komission jäsen, voimme varmaankin ihan avoimesti sanoa, että Mercosur-neuvottelujen vauhti on hyvin matala ja saavutetut tulokset ovat heikot. On totta, että sisäinen tilanne merkosurissa ei anna aihetta korkeille odotuksille, mutta meidän täytyy kuitenkin yrittää. Euroopan parlamentin pitäisi siksi tuoda eteenpäin kunnianhimoinen vapaakauppasopimusehdotus. Ja sen lisäksi meidän täytyy ryhtyä protektionismin vastaisiin toimenpiteisiin. Argentiina ja Brasilia esimerkiksi autoteollisuudessa ovat astumassa päinvastaiseen suuntaan. Sen vuoksi tarvitsemme läheisempää yhteistyötä. Meidän on löydettävä kumppaneita niin, että voimme taistella näitä negatiivisia suuntauksia vastaan. Meidän täytyy erityisesti keskeytyä, keskittyä Venezuelaan. Tämän maan uusi jäsenyys tulee monimutkaistamaan asioita, mutta kun se hyvä, astuu mukaan, sen on hyväksyttävä sopimukset. Euroopan teollisuudella on intressejä myös Venezuelassa ja sen vuoksi meidän on sopeutettava neuvottelut myös tämän mukaan. Kiitos teille, kollega Lasak. Okay. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Krajiny Južnej Ameriky združené v... Kiitos puhemies komission jäsen. Mercosur-alueet edustavat tärkeää kauppakumppania EUlle. Vuonna 2009 jo Brasilian presidentti Silva halusi ajaa kauppasuhteita EUn kanssa tärkeän kauppasopimukseen, vaikka neuvotteluita on käyty vuodesta 2010. Monet kysymykset ovat jääneet ratkaisematta. Meidän neuvottelumme tänään ovat paikallaan, jotta voimme osoittaa, osoittaa tahtoa edetä neuvotteluissa. Ehkä lisävauhtia saadaan näistä neuvotteluista ja huippukokouksesta Santiago de Chilessä. Jos neuvotteluiden kautta saadaan 800 miljoonan kansalaisten markkinat, tällä varmasti voisi olla hyvä – vaikutus taloustilanteeseen Euroopassa. Merkosurmaat voisivat näin avata markkinoitaan EUn suuntaan. Uskon, että kumppanimme Merkosur-alueella haluavat järkevän sopimuksen. Kiitos. Edustaja Paska. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Ferreira. Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä, näin voidaan tukea tällaista kasvua, kehitystä, työpaikkojen luomista, mutta jos näin ei käy, jos vapaa kauppa on tapahtu ilman sääntöjä, tästä voi syntyä tuhoisa tekijä taloudellisesti ja ympäristön kannalta katsottuna. Ja Mercosur-markkinoiden avautuminen Euroopan kaupalle on tavallaan täynnä ristiriitaisuuksia. Mm, mm, tähän liittyy protektionismia on, tätä voidaan silloin kun jotkut maat vetovat omaan itsemääräämisoikeuksensa, puolustavat köyhien oikeuksia pääoman pääoman vastaan. Nämä maat yrittävät korjata neoliberistisia suuntauksia, jotka ovat aiheuttaneet sosiaalista ja muuta tuhoa tässä. Toisaalta on olemassa myös rikkaiden harjoittamaa protektionismia ja sitten taas puolustetaan köyhiä heidän oikeuksien kehitykseen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Brons. Uh, en ole kovin innostunut EUsta, mutta jos se pitää olla, niin mieluummin enemmän eurooppalainen kuin vähemmän eurooppalainen. Nämä neuvottelut EUn ja Mercosurin välillä ja monet muutkin, muidenkin kauppajärjestöjen välillä, kauppaliittoutumien välillä näyttää, että EU ei keskity pelkästään EU-hun, tai edes pääasiassa se on globalistinen, sillä on kunnianhimoja, jota kaikilla kosmopoliiteilla ja neoliberaaleilla on erottumattomasta maailmasta, jossa voidaan, jossa palvelut ja ihmiset voivat esteettä liikkua. Tässä ei aiheuta pelkästään se, että kaikki erilaiset kulttuurit häviävät ja sitten myöskin, myöskin e- elintasot lähentyvät, mutta se ei ole sillä tasolla, missä eurooppalaiset tällä hetkellä olet. E- e- voi olla komparatiivisia etuja, mutta ei ole totta, että jokainen maa, sosiaalinen ryhmä tai muu hyötyisi tästä. Thank you. Miss... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Odi. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Mercosur luotiin 91 assosiaatiosopimuksen myötä ja teillä on mandaatti, joka on tullut jäsenvaltioilta, ministereiltä vuonna 1999 Eikö teidän pitäisi ainakin vahvistaa tämän mandaatti ministerineuvostossa, koska vuoden 1999 jälkeen taloudelliset tilanteet ovat muuttuneet, 12 uutta jäsenvaltiota on liittynyt unioniin ja meillä on Lissabonin sopimus, joka antaa meille poliittisen oikeuden ratifioida kauppasopimuksen. Muuten pahoittelen sitä, että neuvosto ei ole paikalla, koska se olisi voinut osallistua keskusteluun itse, itse asiasta. Sellainen tuntemus, joka tässä syntyy, on, että kaksi blokkia ovat tavallaan haastamassa toisiaan. Mercosur-blokki luottaa yhä vähemmän EU-hun, kun ajatellaan tätä rahoituksesta kaaosta, joka täällä vallitsee. Ja te, komissaari, sanotte ei muuta. Brasilian presidentti on todennut kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä, että meidän rahapolitiikkamme on nostanut reaalin arvoa, mutta kukaan ei reagoi. Komissaari Barni ei ole reagoinut. Tämä on väärin Sehän on vain hyvä, että heidän valtaansa arvo nousee. Meillä on todellisia syitäkin olla vähän tyytymättömiä. He laittomasti irrottivat, erottivat Barakuan Venezuelasta, ei ole mitään sanottu. Tuuliliitto ei toimi, mitään ei sanota. Kauppaoikeus ei pysty hoitamaan näitä kauppasopimuksia. Protektionismia on minä olen sitä mieltä, että pitää tarkistaa, onko tämä tila sellainen, että se ta- taataan poliittinen, hallinnollinen, demokraattinen eh, taso, jotta luottamus voi olla assosiointisopimuksen pohjalla. Kollege. Kiitoksia, arvoisa kollega. Seuraavana edustaja Garcia, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia, puhemies. Tuu haluan tukea vahvasti sopimusta tätä historiallista sopimusta, joka on ainutlaatuinen EUlle ja Latinalaiselle Amerikalle Mercosurin kautta. 800 miljoonaa ihmistä tulee yhteyteen tavallaan markkina-alueen kautta ja tämä kauppakysymys ei suinkaan ole mikään helppo, vaan monimutkainen, mutta tämä saivat aikaan kaksi naista 2010, Maria Teresa Fernandez de Vega Espanjasta hän sopii Argentiinassa Cristina Fernandesin kanssa, presidentin kanssa, ja neuvottelut alkoivat uudestaan. Minä toivon, että nyt Chiilessä naiset ennen kaikkea, jolla on käytännön tajua, viittaan vaikka Rova Merkelin korkean edustajan EU:ssa, ssa Argentiinan presidenttiin, jotta he löytäisivät sellaisen kaavan, jonka kautta voitaisiin avata neuvottelut uudestaan ja viedä ne loppuun hyvin, koska Este ei ole tekninen, vaan este ei myöskään ole menettelytapoihin liittyvää, eikä minun mielestäni myöskään liity mihinkään eri maahan, vaan puuttuu poliittista tahtoa kaikkien korkeammalta tasolta. Neuvottelijat komissiossa kertovat, meille olen itse ollut mukana parlamentin delegaatiossa Mercosur-matkoille, meillä on sanottu, että tarvitaan neuvottelun liikkeelle lähtöä alhaalta ylöspäin tai ylhäältä päin. minä toivon, arvoisa komission jäsen, olen varma, että Chiilessä tämä kysymys lähtee uudestaan liikkeelle. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Elwood. Uh, Kiitoksia. Olen iloinen voidessani uudemman kerran vastustaa tämän sopimuksen etenemistä. Komission on sitoutunut uhraamaan tuotantoteollisuuden nimissä eurooppalaiset maanviljelijät. Komissio on sanonut, että tuotantosektorin edut olisivat suuremmat kuin maataloussektorin tappiot, mutta me tiedämme myöskin, että tämä sopimus aiheuttaisi suuria tappioita ja työpaikkojen menetyksiä maan maataloussektorilla. Erityisesti Irlanti kärsisi lihantuotantosektorilla suuria tappioita ja maa, äh, hehtaarikohtainen äh, tuotto pienenisi entisestään. Me tiedämme, että taloudellisia merkityksiä on ja myöskin elintarviketurvallisuuteen liittyviä aspekteja täytyy huomioida, mutta meidän täytyy huomioida myöskin maaseudun tulevaisuus. Meidän täytyy muistaa, että maatalous on kasvava sektori. Se on Irlannin ja koko Euroopan unionin kasvun lähde ja myöskin elintarviketurvallisuuden kulmakivi. Elintarvikekysyntä kasvaa jatkuvasti ja se tarkoittaa sitä, että tästä elintarvikesektorin kehittämisestä olisi hyötyä sekä maaseudulle että Euroopan unionille kokonaisuudessa. Meidän täytyy muistaa, että meidän ei tulisi panostaa vain ja ainoastaan näihin tunnettuihin sektoreihin, vaan myöskin pyrkiä vaalimaan maatalouden tulevaisuutta. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia seuraan edustaja Nicholson. Kiitos puhemies. Tässä asialla on mahdollisuus uh, avata Pandoran laatikka monilla sektoreilla Euroopan maataloudessa. Ja varmaankin se aiheuttaa väristyksiä. Minulla oli mahdollisuus mennä Brasiliaan ja nähdä itse, että huolimatta siitä, mitä komissio silloin kertoi meille, huolimatta siitä, mitä vakuuksia annettiin, että Brasiliassa tuotettaisiin eettistä naudalihaa, niin se oli täysin päinvastaista. Joten eh, tekisin selväksi, että Brasilian ja Argentiinan ongelmat ja GMO-standardit Niillä täytyy olla samat standardit ja jopa paremmat. Meidän täytyy tutkia vaikutuksia nautasektorille, naudallihasektorille tällä asialla. Elintarvikkeet, joita siellä tuotetaan ja jotka ei täytä EU-standardeja, haluaisin sanoa tässä, missä haluan muuttaa mieltä, niin monille maille jos ei täytetä samoja ankaria standardeja, silloin ei pitäisi pystyä tuomaan sitä meille. Tämä erityinen kannalta tässä on periaate, siitä ei koskaan täydy taipua. Kiitos. Danke, Herr Kollege. Kiitoksia, arvoisa kollega. Seuraavana edustaja Angurakis. Puhemies, EU painostaa Mercosuria, jotta se täysin hyväksyisi vapaakauppasopimuksen Tämä on tämä poliittinen imperialistinen politiikka, jota EU harjoittaa ja EU, jotta se taivuttaisi ihmiset omaan tahtoonsa, yrittää sanella erilaisia yksityistämissääntöjä, haluaa markkinoita, raaka-aineita, haluaa tuhota paikallista teollisuutta. Siihen liittyy tuotantopohjan ryöstäminen, ryöstäminen hyväksikäyttö ja hyväksi käytetään myös kaikkein köyhimpiä kansanosia. Suurin osa Euroopan parlamentista tukee tällaista monopolistista politiikkaa, jota EU harjoittaa, jotta päästäisiin kriisistä eroon täällä. Tämä on vaarallista, samoin brutaalia toimintaa. Sanon tämän sen takia, että nyt on ongelmia Kuuban ja Venezuelan hallitusten kanssa ja samanaikaisesti kilpailu kiristyy USAan ja BRICS-maiden, BRICS-maiden kanssa. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Köstinger. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Vuosien ajan EU on neuvotellut Mercosur-valtioiden kanssa sopimuksesta ja vuosien ajan on yritetty saada päätös tälle kunnianhimoiselle hankkeelle. Ja nyt palataan vain lähtöruutuun ja taas neuvottelut ovat jumissa. Tarkoituksena on löytää vastavuoroisuuteen perustuva markkinoiden avautuminen. Sillä on taloudellisia mittavia merkityksiä, mutta herää kysymys siitä, että onko vastavuoroisuuden periaate saavutettavissa tämän sopimuksen kautta. Komission tutkimukset osoittavat, että erityisesti teollisuuden ja high-end yksikön voitto tarkoittaa myöskin maaseudusektorin tappioita. No, täällä on viitattu lukuun, joka on suuruusluokaltaan noin 7 miljardia euroa, ja tämä pitäisi pitää kirkkaana mielessä. Ja kollegat ovat jo viitanneetkin siihen, että maataloussektoria ei saa romuttaa. Ja tästäpä syystä vaadin uudemman kerran, niin kuin parlamenttikin on aikanaan vaatinut. Meillä pitää olla velvoittavia kestävän kehityksen määräyksiä tässä sopimuksessa, jotka liittyvät taas suojalausekkeisiin. Silloin kun kyse on kolmansista maista tulevista tuotteista, niin niihin tulisi soveltaa samia, samoja tuotanto- ja turvallisuuskriteereitä. Ja tähän liittyen muutama kysymys teille, arvoisa komissaari. Miten te suhtaudutte tähän sopimuksen liitettävästä kestävän kehityksen lausekkeesta, niin kuin olemme vuonna 2012 vaatineet. Kun katsotaan Mercosurin sisäisiä kiistoja, niin onko komissiolla olemassa varasuunnitelmaa, jonka mukaan voitaisiin edistää neuvotteluiden etenemistä kahdenkeskisin sopimuksin? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Kutas. Kiitoksia puhemies. Mercosur on kahdeksanneksi suurin kauppakumppani EUlle. Vienti tälle alueelle on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina ja 2010 unioni oli tärkein kauppakumppani alueella, samoin suurin investoija kun allekirjoitetaan tasapainoisia kauppasopimuksia tämän alueen kanssa, tarkoittaa parempaa taloudellista integraatiota ja tämä on askel kohti asuisilta sopimusta, missä tämä on tilaisuus molemmille alueille. Tässä kontekstissa se, että lähdetään uudelleen liikkeelle neuvotteluissa ja pyritään luomaan vapakauppaa alue 2010, tämä oli hyvä asia. Kuitenkin edistys on ollut varsin rajallista, koska vieläkin protektionistisia toimia on vallalla alueen maissa. Minä toivon, että ensi viikon kokouksessa Santiago de Chile, johon te osallistuu arvoisa komission jäsen, siellä ilmaistaan tahtoa keskustella ja pyritään löytämään nopeasti kompromissi. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan edustaja Dias de Mera. Presidente. Puhemies. Itse asiassa tässä toukokuussa tulee kolme vuotta siitä, kun neuvottelut lähtevät uudestaan liikkeelle. Minä tiukasti puollan sitä, että viedään nämä onnistumiseen loppuunsa. Puhemies, minä haluan lisätä sanottuun seuraavaa. Mercosur on kaikkein suurin elintarvikkeiden tuottaja koko maailmassa ja Mercosurilta löytyy suurimmat energiavarannot maailmassa. Tässä annetaan hiukan kuvaa, kuinka tärkeistä neuvottelussa on kyse. Syksyllä olimme Brasiliassa ja saatoimme itse todeta myönteistä kielenkäyttöä, mutta samalla myös tällaista opakkia kielenkäyttöä. Arvoisa komission jäsen, te sanoitte, mitä tähän mennessä on tehty, että olemme edenneet sääntöjen alueella, mutta mutta espanjaksi tämä on kyllä hiukan tällaista hämäämistä. Meidän pitäisi tietää, etenemmekö teollisuuskysymyksissä, samoin luvussa, jossa käsitellään maataloutta, jotta voimme säilyttää intressejämme ja etenemmekö me myös palveluluvun kohdalla pyydän teiltä komissaarin ja, sen, ja, ja kolmesta, kolmatta kertaa puhutaan täällä jo poliittisesta tahdosta, nimittäin Chiilessä pitäisi teidän arvioida poliittista tahtoa Mercosurin maissa, jotta voidaan allekirjoittaa tämä sopimus. Ja sitten sen jälkeen, kun olette palannut, sillä mekin tulemme muuten sinne paikan päälle ja pyrimme olemaan yhteistyössä, jotta sitten tulette tänne uudestaan parlamenttiin, jotta me voimme yhdessä saada tietää ja tietoisesti päättää, minkälaisia vaihtoehtoja annetaan neuvottelu, neuvotteluille vai onko jatkossakin niin, että saamme näitä kahden, kahden kesken sopimuksia vain aikaan. Siinä kaikki. Kiitoksia puhemies. Kiitos. Seuraavana edustaja Mirski. Uh, Kiitos puhemies. Hyvä herra Deku, toivon, että tiedätte, olette tietoisia esteistä neuvotteluissa. Oletteko valmistelleet komissiossa kompromissipäätöksiä? Ei näytä ammattimaiselta toiminnalta komission puolelta. Täytyy muistaa dumppauksen vastaiset velvollisuudet Indonesian ja Argentiinan osalta. Tarvitsemme ammattilaisia neuvotteluissa Chilen kanssa jos ei ole ammattilaisia, niin ei saada aikaan todellista edistystä Merkosurin ja eu välillä. Muuttakaa neuvottelutiimiä. Kiitos ja sitten edustaja Jegle. Herra puhemies, kun me olemme hyväksyneet Peruun, Kolumbian ja Keski-Amerikan sopimukset, niin nyt meidän täytyy olla tarkkana, että kun puhutaan alueen keskeisimmästä kumppanista, Merkosurista, niin sitä ei saa unohtaa. Meidän täytyy vaalia demokraattisia periaatteita, ympäristöä ja sosiaalistandardeja. Niitä täytyy noudattaa. Mercosur kattaa Brasilian kanssa yhden BRIC-valtion ja mu muita hyvin dynaamisesti kasvavia kansantalouksia. Tämä on EUlle melkoinen kehityspotentiaali. Intensiiviset poliittiset ja taloudelliset yhteydet ovat hyödyksi kaikille vain ainoastaan silloin, jos noudatetaan tiettyjä pelisääntöjä. Euroopan unionin ulkosuhteiden peruskiveenä pitää olla demokraattisten periaatteiden, kuten oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeusperiaatteiden noudattaminen. Keskeinen vaatimus on myöskin se, että kansainvälisiä ympäristö- ja työntekijästandardeja noudatetaan. Silloin kun Etelä-Amerikasta tuodaan muun muassa maataloustuotteita, niin niihin täytyy soveltaa samoja korkeita ö, eläinsuojelu, hygienia ja tarvike turvallisuusstandardeja. Me olemme puoltamassa EUn ja Mercosurin välistä sopimusta, mikäli näihin vaatimuksiin tartutaan ja että molempien alueiden kansalaiset hyötyvät tästä kauppapoliittisesta yhdentymisestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kapula Santos. Kiitos puhemies. Aloittaisin onnittelemalla herra Vital Moreroa, Intivalikunnan puheenjohtajaa, hänen esittämistään kommenteista keskustelun aluksi. Äh, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Me kaikki voimme olla varmaan samaa mieltä, että meidän täytyy tukea suurempaa integraatiota eri alueblokkien välillä kansainvälisellä tasolla. Siitä saadaan hyötyjä, turvaa, kauppaa, rauhaa kansainvälisellä näyttämällä. Ei pitäisi unohtaa, että Merkosuurin sisällä dynamiikka, joka siellä on luotu, on positiivista joillekin sektoreille, mutta negatiivista tietysti muille. Kun puhun negatiivisista aspekteista, niin puhun vaikutuksesta ihmisiin, heidän oikeuksiinsa, arvokkaaseen elämään ja työhön. Maatalous Euroopassa on hieno esimerkki tästä. Tutkimukset osoittavat, että voisi olla positiivisia vaikutuksia teollisuuteen, mutta alkutuotannon tuottajilla voisi olla oikeuksia, viini oli vielä poikkeuksena. Merkosurin puolella siellä teollisuus on uhan alla. Olen tietysti varma, että komissio pitää mielessä päätöslauselma, jonka hyväksymme tänään laajalla enemmistöllä ja käyttää sitä rakentavasti ja ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset, joita äh, mahdollisella tai Mercosur-sopimuksella saattaa olla. Kiitos. Kiitoksia arvoisa kollega. Ja seuraavana edustaja Salva Bidigain. Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen. Euroopalla on luonnollinen kauppaliittolainen Amerikan manteraa kulttuurisesti kielen kautta ja on muitakin yhteyksiä, jotka kaikki hyvin tiedämme Välttämätöntä on lähentyä ja vahvistaa jatkossakin suhteitamme käytännössä. Mercosur on neljänneksi siis suurin ja tärkein kaupallinen taloudellinen yhteisö. Se edustaa valtavaa osaa BKTstä alueella ja 240 miljoonaa asukasta. Siksi on tärkeää lähteä liikkeelle neuvottelussa, jotka alkoivat kyllä jo 2010. Nyt on tullut hetki siirtyä todelliseen ehdotusten vaihtoon, että saavutetaan asetettu tavoite, assosiaatiosopimus, joka on vakaa pohja, jotta voidaan vahvistaa suhteitamme ja joka vaikuttaa molempiin osapuoliin myönteisellä tavalla. Ennen kaikkea Euroopan parlamentti on antanut merkkejä siitä, että se haluaa aktiivisesti olla mukana ja pitää koordinoidulla tavalla toimia, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos. Esimerkki mahdollisuuksista liittyy investoinneihin, suorat investoinnit, ulkomaiset investoinnit Mercosuriin EU, EUsta on enemmän kuin EUn investoinnit Kiinaan, Intiaan ja Venäjään. Me voimme jatkossakin edetä protektionistisesti ja me olemme yhä enemmän taloudellisesti riippuvaisia toista. Meillä on globaalia haasteita, jotka ylittävät kansalliset rajat. Siksi on aivan välttämätöntä, niin kuin täällä on jo todettu, että toimitaan poliittisesti päättäväisesti ja osoitetaan kompromissitahtoa, jotta voidaan vastata niihin haasteisiin, joita eteen neuvotussa saattaa tulla. Ja näin saada aikaan sopimus, joka hyödyttää kaikkia. Kiitoksia puhemies. Danke, Herr Lavia. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Lavia. Presidente, alla luce dei numerosi e lunghi negoziati susseguitisi senza successo negli Kiitoksia. Viimeisen kahden vuoden aikana on käyty menestyksettömiä neuvotteluja toisensa perään ja tämä olkoon osoituksena siinä, että vastakkainasettelu EUn ja Mercosurin välillä on selvä. Mercosur haluaa laajempia pääsymahdollisuuksia omille maataloustuotteilleen ja Euroopan unioni haluaa kauppapoliittisia helpotuksia jalostetuille tuotteille ja palveluille. Eli kyse oli diplomaattisen tason kädenväännöstä ja uudemman kerran on nähtävissä riskejä. Todelliset riskit liittyvät kuitenkin maanviljelijöihin, sillä maanviljelijät kärsivät näistä neuvoteltavista strategioista. Tulee olemaan aika lailla hankalaa Euroopan maataloussektorin näkökulmasta katsottuna. Ja tästäpä syystä YMPn osalta olemme päättäneet pidättäytyä sillä tiellä, että kuluttajat voivat seurata tuotteen tuotantoa ja valmistusta, eli ettemme uhraa Euroopan maataloustoimintaa. Minä todellakin toivon, että näissä ja muissa neuvotteluissakin toimitaan siten, että maataloussektoria ei uhrata ratkaisun nimissä. Näin tässä on käymässä, kun neuvotellaan paraikaa sopimuksesta Mercosurin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Dantin. Kiitoksia puhemies arvoisa komission ja sen luonnollisesti kaksi suurta talousblokkia, kuten Eurooppa ja Mercosur. Niiden kannattaa olla kumppanuussuhteessa, joka on selkeä. Näin ollen meidän kannattaa saada aikaan tämä sopimus. Mutta niin kuin on jo sanottu, minä toivon kiinnittäväni huomionne siihen, miten Eurooppa kehittyy, miten Latinalainen Amerikka kehittyy suhteessa siihen, kun mandateja annettiin, meillä ei ole enää sama talouden tilanne käsillä. Me, samat henkilöt eivät enää ole päättämässä ja meidän parlamenttimme on legitiimi sanoessaan, että on välttämätöntä uudelleen neuvotella neuvottelumandaatista. Voitteko te tämänhetkisten neuvotteluiden puitteissa antaa meille vakuutuksen, vastavuoroisuustoimista, johon, jota olemme halunneet, jotta voidaan suojella kuluttajia. Me olemme nähneet viime kuukausina, että nämä Etelä-Amerikan maat eivät mitenkään tunne häpeää, kun soveltavat protektionistisia toimia, se on kun se sopii heille nämä rahoituksellisia toimia ja me pyydämme terveyteen liittyviä toimia, kuluttajan suojaa täällä Euroopassa. Kuluttajille me on erittäin tärkeää, minkälaista laatua tuotteissa on, joita täällä käytetään. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Glattfelder. Voisitteko käyttää toista mikrofonia, jos se teidän ei toimi? Köszönöm, elnök úr. Értelmetlen a Mercosur tárgyalás. Puhemies, Mielestäni ei ole järkeä jatkaa neuvotteluita Merkosurin kanssa. On törmätty seinään on poliittisia esteitä, jotka ovat merkosurin syytä. He kansallistavat EU-yhtiöitä. He kyseenalaistavat alueellisen integriteetin tietyissä jäsenvaltioissa. He ovat tunnustaneet Venezuelan. täytyy nyt tunnustaa, että hommat eivät toimi. Ensimmäinen neuvottelumandaatti ei ollut kovin selkeä. Täytyy jatkaa neuvotteluita maiden kanssa, joiden kanssa on mahdollisuus päästä sopimukseen. Siihen tarvitaan uutta neuvottelumandaattia, joka ottaa huomioon maataloustuotteidemme arkaluontoiset asiat, elintarviketurvallisuuden, kuten myös eh, eläinten turvallisuuden. Merkkosuurneuvotteluita ei voida jatkaa nykyisen mandaatin puitteissa. Kiitos ja seuraavana edustaa Herans Garcia. Kiitoksia puhemies arvoisa komission ja sen EU ja Mercosur joutuvat edistämään kahden suhteitaan ja luonnollisesti, luonnollisesti monempien intressien mukaista on tehostaa kauppaa, se on selvää, mutta uskon kuitenkin, että pitää pitää mielessä, miten markkinoiden avautuminen vaikuttaa, kun ne avataan tuotteille, joita tulee näistä maista, maataloustuotteita esimerkiksi tutk- vaikutusarvio, joka tehtiin 2011 siihen, miten tämä vaikuttaisi maatalouteen, ei peittänyt näitä vaikutuksia, että saattaa syntyä merkosuurmaiden vaatimuksista. Maatalous täällä kärsisi huomattavalla tavalla eri jäsenvaltioissa, mutta kaiken kaikkiaan menettäisiin 33 000 työpaikkaa koko Euroopassa. Pitää ottaa huomioon myös, että ennusteet maatalousjärjestöistä ovat paljon pessimistisempiä kuin komission ennusteet. Minä uskon, että ei meillä ole oikeita hetkiä, että voisimme lisätä tuontia kolmaista maista esimerkiksi äh, kananlihan tai naudanlihan kohdalla ilman, että on kaksi vuoroisuussääntöjä. Merkosuus suhteista myötä uudistettaisiin yhteistä maatalouspolitiikkaa myös, josta nyt keskustellaan. Kiitoksia. Hyvä. Nyt siirrymme ad hoc puheenvuoroihin. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Batrau Neves. Komission vapaakauppasopimus voisi olla merkittävä panos siihen, että voitaisiin saada luotua työpaikkoja ja dynamiikkaa talouteen, mutta valitettavasti, kuten usein liian, liian usein tapahtuu, niin äh, maatalous on tällainen tinkimisväline näissä neuvotteluissa. 2011 vaikutusten arviointi osoitti, että se vahingoittaisi maataloutta Euroopassa. Tämä täytyy tehdä selväksi. Sopimus täytyy hylätä niin, että ei maataloustuottelijoiden tuottajien tulot romahtaisivat. Se, mitä sisämarkkinoilla tapahtuu, siitä voidaan hyötyä. Myöskin kuluttajilla täytyy olla takeet, että heidän syömänsä ruoka on korkealaatuista, joka tuotetaan ilman sitä, että vahingoitettaisiin eläimiä tarpeettomasti. Myöskin herkät tuotteet, on otettava huomioon. Maatalouden pitäminen vahvana on tärkeää, siis saadaan elintarvikeriippumattomuutta. Nämä kaikki aspektit täytyy pitää mielessä neuvotteluissa. Kiitos. Seuraavana Luis Paulo Alves. Puhemies, arvoisa komission jäsen Komissio ei voi sulkea silmiään näissä neuvotteluissa maaliskuun 11. päivän päätöslauselmalta koskien EU-maatalouteen, miten tämä vaikuttaa kansainväliseen kauppaan ja toisinpäin. Ikävä kyllä, Mercosur-neuvottelut eivät oikeastaan tätä ota huomioon. Maatalous, maataloudella on strateginen rooli Euroopassa. Se ei voi olla tällainen kauppatavara, jonka myötä yritetään päästä teollisuusmarkkinoille kauppakumppanimaissamme. Meillä on ongelmia viljelyn tulojen kanssa, samoin elintarvikevarmuus, turvaongelma, me hylkäämme yhä enemmän maatalousalueita EU-ssa. Me voi jatkaa tällaista jatkaa tällä tavalla. Tiedämme, mitä tämä vaikuttaa. Tiedämme, minkälaisia alueellisia ongelmia tästä saattaa syntyä Euroopassakin. Ja me tiedämme senkin, että Azorin kaltaisilla alueilla maatalous on siellä erittäin tärkeä strategisesti. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Tsika. Mr. Commissioner. Comisia estima în 2009 că un acord global UE-Brazilia privind transportul aerian care să deschidă piața ar asigura... Komissio arvioi, että EUn ja Brasilian välinen yhteistyö johtaisi siihen, että yli 400 000 ihmistä liikkuisi EUn ja Brasilian välillä ja tämä vaikuttaisi positiivisesti myöskin työpaikkojen luomiseen. Työpaikkojen määrä kasvu olisi noin 200 000 luokkaa. Mitä tulee Brasilian kanssa sovittuun ilmailusopimukseen, mikä on tämän sopimuksen tämänhetkinen neuvottelutilanne? EU-Mercosur-huippukokous järjestetään tammikuun lopussa. Aiotteko ottaa tämän ilmailusopimuksen siellä esillä? Ja lopuksi toteaisin, että neuvottelut Mercosurin kanssa, niissä pitäisi keskittyä yhteisiin aloitteisiin tuotannon aloittamiseksi ja uudistuvien energialähteiden edistämiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita ad hoc puheenvuoropyyntöjä, joita minä en mahdollisesti ole kirjannut ylös? Jos näin ei ole, niin saaneen antaa komission jäsenille mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Kiitos puhemies. En ole kovin yllättynyt huomioista, joita on esitetty. kautta poliittisten ryhmien tässä parlamentissa näyttää olevan enemmistö sille, että käydään vakavia neuvotteluita ja saadaan hyvä tulos Mercosurin kanssa, mutta tietysti täytyy muistaa toinenkin puoli. Mercosur, joka 2010 vaati, että neuvottelut aloitetaan uudestaan. Sen jälkeen on tehty arvokasta työtä, kuten sanoin alustuksessani, mutta ei näytä olevan poliittista tahtoa, poliittista liikkumavaraa tehdä tarjouksia juuri tällä hetkellä. Onko kaikki menetetty? En usko niin, koska äskettäin brasililaiset ovat tehneet uuden tutkimuksen eh, teollisuuden alasta, aloista. Ja teollisuuden, teollisuus hyväksymisaste oli paljon suurempi kuin aiemmin. Ei mennä ihan väärään suuntaan koko ajan siis. Voimmeko sitten saada neuvottelut jumista pois tällä hetkellä? Niin täytyy sanoa, että en yksinkertaisesti tiedä, joten odotan kokousta Santiagossa, jotta saadaan enemmän valaistusta asiaan. Tuli paljon kysymyksiä maataloudesta, eikä se minua yllätä myöskään. Mutta miksi ajattelette koko ajan, että pitää uhrata maatalous? Ja miksi koko ajan sanotte, että ei ole money de chance? Tietysti asioita täytyy tasapainottaa. Maataloussektori on tärkeä, se ei ole ainoa, eikä voi tehdä sopimusta pelkästään maataloustuotteista, eikä pelkästään teollisuustuotteista tai palveluista, joten kaikki täytyy olla yhdessä paketissa. Tasapaino täytyy löytää keskustelussa neuvoston ja parlamentin kanssa. Mutta miksi olette niin puolustavalla kannalla? Tai tietysti voi nähdä että maataloustuotteiden osalta mennään oikeaan suuntaan pitkästä aikaa meillä on ylijäämää maataloustuotteiden vientissä 7 miljardia euroa, sitä ei ole ollut aiemmin. Joten olkaamme vähemmän puolustuskannalla. Ja että miljoonia työpaikkoja katoaisi, en usko, että se on totta. Me voimme tehdä järkevän sopimuksen Merkosurin kanssa edellyttää, että heillä poliittista tahtoa on poliittinen mahdollisuus siihen tehdä niin. Se on se oikea varsinainen kysymys. Monet jäsenet myöskin vaativat varasuunnitelmaa, B-suunnitelmaa. Meillä ei ole sellaista tällä hetkellä. Enkä usko, että Merkosuurin maaedillä on sellaista myöskään. Se ei ole esityslistalla tällä hetkellä. Se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sitä ei koskaan tiedetä, mutta nyt puhumme vielä keskusteluista toiselta EU ja toiselta Merkosurin välillä. Aika kuluu ja olen samaa mieltä professori Moreiran kanssa, että emme voi jatkaa näin loputtomasti. Heidän täytyy päättää, tehdä päätös ja kertoa meille, mitä he oikeasti haluavat ja mitä he oikeasti voivat tehdä. päästäkseen sopimukseen näiden kahden hyvin tärkeän taloudellisesti ja poliittisesti tärkeiden kumppanien kanssa. Odotetaan nyt sitten tulevat viikot Santiagon kokous ja kerron teille sitten palattuani lisää, mitä siellä tapahtui. Sydämelliset kiitokset arvoisa komission jäsen. Tähän on jätetty viisi päätöslauselmaa luonnosta ja niistä äänestetään kello 12 alkaen. Päätän keskustelun tästä aiheesta tähän. Ja vielä kaksi ilmoitusta puhemiehistön puolelta. Ensimmäinen ilmoitus liittyy pyyntöön, Saksan viranomaisten esittämään pyyntöön, jonka mukaan Jürgen Kotsmanin immuniteetti toitaisiin ja työjärjestyksen mukaisesti tämä pyyntö jätetään jurivaliokunnan käsiteltäväksi. Toinen ilmoitus.